niin, että niistä tulee vielä tiukemmat, avoimemmat ja uskottavammat. Kiitoksia. Vielen Dank, Herr Kommissar Barnier. Kiitoksia komission jäsen Barnier. Nyt olemme hieman nyt jäl- jäl, jälkeen aikataulusta. Ja tulevaisuudessa toivottavasti toimimme niin, että komission loppulausuma kohdistuu vain niihin edustajiin, jotka ovat vielä paikalla. Että komissio vastaa vain niille, jotka ovat vielä paikalla, koska täten säästäisimme aikaa. Joka tapauksessa keskustelu tästä aiheesta on nyt päättynyt ja seuraavana asiana esityslistalla ovat suulliset kysymykset komissiolla. Komissiolle myrkyllisen jätteen siirtoa kehitysmaisiin koskeviin määräysten noudattamisen valvonta on aiheena näissä kysymyksissä. Ensinnäkin puheenvuoro ja kysymys, kysymysten esittelijöille tai esittäjille. Ensin edustaja Berder, olkaa hyvä. Mikäli joku herä, heräisi jonakin aamuna ja huomaisi, että naapuri on dumpannut myrkyllistä jätettä etupihalle, niin olisimme raivoissamme. Kuitenkin EU tekee tällaista joka vuosi. Tonneittain viedään myrkyllistä jätettä kehitysmaihin. Euroopan ympäristölakeja rikkoa rikkoen. Huonon valvonta ja salakuljetus ovat tässä takana. Esimerkiksi sähköromusta on mahdotonta saada selville, mihin se on mennyt. Sitä ei ole hävitetty EU-sääntöjen mukaan. Keskimäärin yhdistänsä kuningaskunnassa jokainen heittää neljä sähkölaitetta roskiin. 500 000 tonnia televisioita, puhelimia ja muita sähköromia. Vain puolet kuitenkin kierrätetään sääntöjen mukaan. Puolet vain katoaa jonnekin. Ja tämä vain pelkästään minun maassani. Jätteen viennin valvonta ja myrkyisen jätteen vienti ilman valvontaa on kiellettyä. Kuitenkin vuosittain laittomia kuljetuksia viedään Euroopasta muille noin 22 000 tonnia vähintäänkin. Sähköroma koskeva direktiivi toteaa, että sähkölaitteen täytyy olla kunnossa, mikä se viedään EUn ulkopuolelle. Kyse on kuitenkin Euroopan laajuisesta tarkastuspolitiikasta, joka selvästikin on puutteellista taikka puuttuu. Tämä tarkoittaa sitä, että lyijy, kadmion, berion, merkur, elohopea, kromi ja monet muut muovit ja muut myrkylliset aineet, aineet, jotka muut on myrkylliset vähintäänkin silloin, kun ne hävitetään tai poltetaan, viedään Euroopan unen ulkopuolelle. Aikuiset ja lapset ja sitten rämpivät jätteessä kolmasissa maissa etsiessään jotakin tulonlähdettä itselleen. Ympäristövaikutukset tästä skandaalista ovat merkittävät ja kaikkein haavoittuvimmat ihmiset ovat tässä uhreina. Suoraan sanottuna eurooppalaisena minua suorastaan hävettää. Haluaisin kiittää komissiota siitä, että se on antanut vastauksia kysymyksiin ja reagoinut tilanteeseen, mutta meidän täytyy tarkemmin tietää, miten komissio aikoo sulkea porsaan reijätä jätteen vientiä koskevassa lainsäädännössä. Onko komissio mitään suunnitelmaa, jolla voitaisiin estää Afrikan dumpattun jätteen käsittely. Voitaisiinko sääntelyä parantaa, vai onko kyse vain täytäntöönpanon ongelmasta? Tämä on kiireinen ongelma, johon täytyy puuttua nyt heti, saman tien. Ja nyt minä jään odottelemaan teidän vastaustanne. Kiitos. Vielen Dank, Frau Kollegin Berder. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Rosbach, kaksi minuuttia. Ja er glad for, että so mange kollegaer har øjnene olen niin iloinen siitä, että monet kollegat ovat ymmärtäneet sen, että jätteet eivät häviä, vaan että ne viedään jonnekin muualle. Että eihän tämä ole mitään uutta, koska meillä oli muutama vuosi sitten hyvin monia eurooppalaisia eurooppalaisia laivoita lähetettiin Intiaan, niissä oli vaikka kuinka paljon asbestia. Ja edelleen on sillä tavalla, että vanha rauta ja muut eri osaset, erot, ne, siellä on työssä rannoilla paljon ihmisiä, jotka erottavat eri aineet toisistaan. Kaikki tämä on tällaista purkamistyötä ja me tiedämme, tiedämme, että näin tapahtuu, mutta ei ole minkäänlaisia järkeviä tapoja nyt noudattaa niitä sääntöjä, joita jo vuonna 2006 kesällä sovittiin. No, direktiivit pannaan täytäntöön jäsenvaltioissa. Se on täällä artiklassa 50 olemassa samassa asetuksessa. Jotkut maat kuitenkin katsovat tätä sormien läpi ja joitakin pitää, jotakin pitää tehdä, koska 70 miljoonaa tonnia vaarallista jätettä viedään muualle ja tämä vain nousee tämä mm, määrä. Onko komissio ajatellut sitä, että jonkinlaisia erityissatamia pitäisi olla, joista vaaralliset aineet lähetettäisiin maailmalle. Onko komissio miettinyt tällaista? Ja tällä tavalla tiettyihin paikkoihin voitaisiin jäsenvaltioissa vaaralliset jättää. jättää. ja tällä tavalla kansalaiset voisivat osallistua työhön. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Zeber, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies. Komission jäsen. Kyse pelkästään pankkialasta, vaan muillakin aloilla on sääntely, joka ei toimi, valitettavasti erityisestikin ympäristöalalla. Meillä on jäte jätteitä koskeva lainsäädäntö vuodelta 2006. Lainsäädäntö ei toimi, koska havaitsemme edelleenkin, että varsinkin kun on kyse vaarallisista jätteistä, varsin jätteitä viedään yhä enemmän EUn rajan ulkopuolelle, yhä enemmän kehitysmaihin, joissa ei ole kunnollista jätehuoltoa näille vaarallisille jätteille. Ja tämä jätteen vienti sinne johtaa sekä ympäristöongelmiin että terveysongelmiin. Joissakin tapauksissa ihmiset jopa kuolevat näiden jätteiden vuoksi. Kuitenkin täällä yhteisössä, Euroopan unionin yhteisössä, samalla menetään arvokkaita raaka-aineita. 2020 strategia edyttäisi myöskin raaka-aineiden kunnollista käyttöä. Ja jätteet ovat yksi resurssien raaka-aineiden lähde. Meidän tutkimusponnistelumme pitäisi keskittää sellaisella tavalla, että voitaisiin loppujen lopuksi tuotteen elinkaaren loppupäässä varmistaa se, että arvokkaat raaka-aineet saadaan talteen ja kierrätetään. Hyvät kollegat, Komissaari Potocnik piti 7. huhtikuuta tänä vuonna puheenvuoron, tai puheen, jossa hän ilmoitti, että komissio on jo pitkään pohtinut tätä ongelmaa. Hän totesi, että hän tulee vielä syksyn mittaan antamaan tiedonannan asiasta siitä, miten tämä ongelma voitaisiin ottaa käsittelyyn, erityisestikin miten voitaisiin parantaa lainsäädännön täytäntöönpanoa ja valvontajärjestelmää ja miten lisenssi säännöksiä laajennettaisiin. Toivottavasti nyt voimme luottaa siihen, että komissio antaa tämän tiedonannon ja että tällä hetkellä sitä jo valmistellaan, työstetään. Potocnik viittasi myöskin virastoon, mahdollisen virastoon. Nyt on jo pohdittu paljonkin sitä, miten voitaisiin mahdollisesti valvontaa parantaa ja vahvistaa valvontaa myöskin kolmansien maiden suunnalla niiden viranomaisten toimesta. Olemme voineet havaita, että valitettavasti näitä ongelmia ei ole helppoa ratkaista, mutta mitä mieltä komissio on? Mitä komissio aikoo tehdä? Kiitoksia edustaja Zeber. Seuraavaksi edustaja Hasi kolme minuuttia. Hyvät kollegat, jätevientiasetuksen huono toimeenpano on ollut vakava ongelma jo kauan

kun suuria määriä myrkyllistä jätettä dumpattiin norsunluurannikolle. tällöin silloinen ympäristökomissaari dimas lupasi etsiä tapoja vahvistaa jätevientiasetusta ja sen täytäntöönpanoa jäsenvaltioissa mutta mitään konkreettista ei tapahtunut. kaksi vuotta sitten komission tutkimus suositteli

Vielen Dank, Frau Kollegin Hassi. Als der Verfasser. Kiitos, edustaja Hassi. Viimeinen kysymyksen esittäjä on edustaja Wills, olkaa hyvä. Puhemies ja kollegat, laiton jätteiden vienti ja dumppaus, silloin kun on kyse varsinaisista jätteistä, jotka aiheuttavat ympäristöhaittoja ja terveyshaittoja miljoonille ihmisille kehitysmaissa, on yhä suurempi ongelma, yhä suurempi vaara. EU-ssa jätteiden myrkysjätteen määrä jatkuvasti kasvaa, koska jätehuollon kustannukset ovat yhä korkeammat. Siksi tämä jäte päätyy sellaisiin maihin, joissa on matalammat jätehuoltokustannukset. Nyt tämä ongelma on otettu puolueet ylittävällä tavalla esiin ja toivottavasti parlamentti toimii tämän kysymyksen suhteen yhtenä rintamana. Lainsäädännön porsanreijät, jotka salivat tällaisen myrkyllisten jätteiden viennin, täytyy nyt sulkea. Meidän täytyy varmistaa, että myrkylliset jätteet otetaan parempaan valvontaan silloin, kun niitä pyritään viemään kolmansiin maihin ja kehitysmaihin erityisestikin. Tarvitsemme lainsäädäntöehdotuksia ympäristötarkastusten parantamiseksi. Niitä parlamentti vaatii jo vuonna 2008. Täytyy varmistaa, että satama viranomaiset ja paikalliset viranomaiset kunnolla valvovat aluksia, jotka satamien kautta kulkevat. Täten luotaisiin mahdollisuus toimia siten, että Euroopan unionin alukset joutuisivat noudattamaan paremmin lainsäädäntöä. Meidän ehdotuksemme on, että luotaisiin yhteinen kaikkien puolueen, puolueiden yhteinen päätösohjelma esitys tämän vaatimiseksi. Euroopan unionissa jätehuoltoa täytyy paremmin valvoa Kalabrian rannikolla – esimerkiksi Centraron satamassa on jo tälläkin hetkellä joitakin aluksia, joiden tiedetään kuljettavan myrkyllisiä jätteitä. Ja äh, merellä tälläkin hetkellä oletetaan liikkuvan näitä aluksia. Jätteiden kuljetus meriteitse pitäisi ottaa kunnollisen satamavalvonnan kohteeksi. Dank, Frau Kollegin Wils. Kiitoksia, edustaja Wils. Seuraavaksi komission edustaja Bachnier, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Minä haluan aluksi pahoitella sitä, että kollega Potocnik on tänä iltana New Yorkissa allekirjoittamassa Nagoyan sopimusta biodiversiteetistä ja minä olen sitten tilanteessa, jossa joudun häntä korvaamaan ja yritän tehdä sen niiden aiheiden osalta, jotka olette ottaneet esille. Totta kai olen myös kiinnostunut näistä aiheista. Olen ollut itse oman maani ympäristöministerinä ja nyt olemme kymmenen vuosien ajan jo tehneet yhteistyötä tämänkin erittäin vakavan kysymyksen parissa työtä yhdessä parlamentin kanssa. Nyt on kyse siis näistä kielletyistä myrkyllisistä jätteistä, joita siirretään ja kuljetetaan kehitysmaihin EUn ulkopuolelle ja Euroopan talousalueen ulkopuolelle. Nämä ovat sellaisia jätteitä ja toimia, jotka täytyy kyllä eliminoida, koska nämä toimet, jotka ovat sääntöjen vastaisia, ne vaihtelevat hyvin voimakkaasti jäsenmaista toiseen. Myös raja- tai tar tarkistuksia valvontaa järjestetään, jotta mutta sitten näitä ongelmia voitaisiin poistaa, mutta sitten jätteet siirretään taas toiseen maahan, jossa vaatimustaso on matalampi ja lisäksi annetaan vääriä lausuntoja aiheesta ja totta kai kaikki tämä monimutkaistaa viranomaisten toimintaa ja se aiheuttaa lisää kustannuksia totta kai se, että näitä jätteitä kuljetetaan, on syy on se, että ne taloudelliset voitot, jotka syntyvät siitä, että jätteiden maksu, jätemaksut ovat pienempiä muissa maissa. Nämä laittomat siirrot, jotka tulevat maaperästä, ilmasta tai vedestä ja elinympäristöstä ja jotka ovat siis uhka näille eri tahoille, näihin hän viittasivat Rova Bearder ja Rosbach omissa puheenvuoroissa, ne siis aiheuttavat suuren riskin ihmisten terveydelle. On suorastaan tyrmistyttävää, että tällaista toimintaa harjoitetaan. Kun ajatellaan nämä vaaralliset aineet, joita jätteissä on, ovat erittäin suuri riski. Lisäksi käytetään epäsopivia tekniikkoja silloin, kun näitä jätteitä kuljetetaan kohdemaahan. maahan. Kun ajatellaan sitten kolmansia maita, joihin jätteitä kuljetetaan, totta kai tällä toiminnalla kaiken kaikkiaan taloudellisesti on vääristävä vaikutus kilpailukykyyn ja taloustoimintaan, koska näitä, nämä maat saavat tietyn edun, kilpailuedun siitä, että niiden kulut tai maksut ovat matalampia. Totta kai tämä myös vaikuttaa siihen, että ympäristösektori, joka meillä on hyvin merkittävä EU-ssa e ja jätteiden jälkikäsittely, joka antaa töitä valtavalle määrälle ihmisiä, ja joka siis toimii aivan korrektilla tavalla harjoittain kierrätystä. Tämä sektori menettää valtavasti tuloja sen kautta, että tätä jätteiden kuljetusta sitten hoidetaan laittomasti muualle. Ja totta kai nämä ympäristöpalvelut jäte, jätteiden käsittely edelleen jatkossakin tulee antamaan paljon työpaikkoja. Olemme siis myös tätä kautta mm, tilanteessa, jossa menetämme paljon resursseja, luonnonvaroja ja meidän täytyykin tämän diagnoosin pohjalta parantaa tilannetta ja siksi komissio onkin pyrkinyt katsomaan, minkälaisia lisälainsäädännöllisiä toimia voimme varata tämän ongelman osalta ja mitkä ovat ne uudet kriteerit, joiden pohjalta määritellään ne tarkastukset, jotka liittyvät jätteiden kuljetukseen. Tällä hetkellä meillä on vaikutusanalyysi käynnissä. Siellä katsomme erilaiset aspektit huomioon ja meillä on kansallisten tarkastusten toiminta tällä hetkellä työn alla. Lisäksi haluamme tehostaa kansallisia toimia, ei ainoastaan tarkastusten osalta, myös, myös koulutuksen kannalta. Haluamme katsoa myös tilanteen, että siinä todistustaakka olisi niiden puolella, jotka ovat syyllistyneet väärinkäytöksiin tai jotain epäillään väärinkäytöksistä. On mahdollista katsoa tätä säännöstöä sitä kautta, että jätteiden määritelmää tarkistetaan, kun katsotaan sitä, miten kansalliset viranomaiset katsovat niitä tarkastuksia ja lainsäädännöllisiä toimia. Totta kai myös pitää vahvistaa virkamiesten tietoisuutta ja koulutusta näiden tarkastusten osalta. Sitten ajatellaan niitä toimia, jotka eivät olisi juridisesti sitovia. Me voimme toimia myös lainsäädännön, lainsäädännön ei-lainsäädännöllisellä tavalla, erityisesti tullien kohdalla. Esimerkiksi siellä emme kuitenkaan voi tyytyä tiettyihin esitettyihin suuntaviivojen, vaan meidän täytyy sinnekin saada sitovia sääntöjä, jotta viime vuosien ongelmatilannetta voitaisiin vakiinnuttaa. Me mm, pyrimme vahvistamaan tiettyjä toimia. Esimerkiksi kierrätyspuolella olemme voineet vahvistaa toimintaa. Kierrätysmäärät ovat kasvaneet komissio on tietoinen siitä, mikä ympäristötalous ja sosiaalinen vaikutus, samoin vaikutus ihmisiin näiden väärällisten ja myrkyllisten jätteiden kuljettamisella on. Ja meillä on ollut todella ikäviä esimerkkejä siitä, miten väärälliset jätteet ovat suorastaan johtaneet siihen, että ihmiset ovat menehtyneet ja tätä ei ole tapahtunut ainoastaan Norsunluurannikolla, vaan myös muualla ja tutkimuksia, joita tästä, alalta, tästä kysymyksestä on tehty, niitä löytyy meidän nettisivustoltamme. Pyrimme oikaisemaan ja parantamaan tilannetta, kun ajatellaan, <clears throat> tähän, tämä pohjautuu, toimintamme pohjautuu kansainväliseen oikeuteen ja EU-säännöstöön, kun sitten väärinkäytöksiä löytyy, niin silloin käännymme alkuperämaan puoleen, koska silloin kun laittomia jätesiirtoja tapahtuu, niin meillä on miljardin, jopa miljardin euron uhkasakkoja ja 150 miljardin, miljoonan puhdistus ö, sakkoja. Ja herra Potacnik on sitoutunut siihen, että ö, tämä tiedonanto, jota hän valmistelee, tullaan antamaan mahdollisimman pian. Kiitoksia. Dank, herr Barnier. Kiitoksia. Seuraavaksi ryhmien puhun vuorot, joita on vain yksi. Edustaja Westlund, olkaa hyvä. Vi upprörs eh, många över att Europa fortfarande trots en Meitä järkyttää se, että vaikka julkista keskustelua käydään paljon tästä vaarallisesta jätteestä ja sen dumppaamisesta, niin meitä kuitenkin järkyttää, mitä tapahtuu. Me käytämme sellaisia tuotteita, jotka vahingoittavat eh, ympäristöä. Ja eh, me sitten dumppaamme tämän jätteen jätteen, joka vahingoittaa ihmisten terveyttä muihin maihin. Sehän ei ole ollenkaan hyväksyttävää. Miten tämä sitten voi jatkua? On olemassa lainsäädäntöä, mutta mikään ei toimi. Ja nyt EUn komission täytyy ehdottaa jotakin uutta. Paras tietenkin olisi, e, parastaan olisi, että vaarallista jätettä ei olisi, mutta pitäisi havaita, minkälaisia vaarallisia kemikaaleja on olemassa. Ja koska tämä me, me, tämä kielto ei toimi, niin VEE-säännöstöä kuitenkin on onneksi vahvistettu VEE e ja muidenkin lainsäädännön piirissä tämän tyyppisiä tuotteita käsitellään. Kuten monet sanoivat, myöskin komissio sanoi, että tämä pitäisi olla selvempää ja pitäisi olla tarkemmin säänneltyä. Pitäisi rajapoliisien ja muiden helpommin havaita, mitä kaikkea rajojen yli menee. Mutta yhtä tärkeää on, että jäsenvaltioissa tämä kysymys asetetaan tärkeysjärjestyksessä paremmalle paikalle. Tässä nyt ei huolehdita siitä, että EU-laki toteutuisi. Ja on hyvin eh, selvää, on hyvin selvää, että jäsenvaltiot eivät toteuta velvoitteitaan. EUn komission täytyy nyt huolehtia siitä, että näin toimitaan ja minun mielestäni komissaari Barnien toiminta on askel oikeaan suuntaista. Kiitos. Kiitoksia. Seuraavaksi menemme menettelyn ilman puhe- puhujalista. Ensin edustaja Roittova. Děkuji, pane Kiitoksia, puhemies. Jätteen määrän eksponentiaalinen kasvu ja kulutuksen eksponentiaalinen kasvu ovat aikapommi sekä EUn että kehitysmaiden kannalta. Vaarallista jätettä viedään kehitysmaihin yhä suurempia määriä. Pidän hyvänä komission antamaa lausumaa, jonka mukaan komissio haluaa kyllä tilkkiä porsaan reijät hyvinkin pian. Nähdäkseni kuitenkin Jäsenvaltioiden puolella puuttuu tahto. Jäsenvaltiot eivät halua investoida valvontajärjestelmiin ja riittävän suurien sanktioiden langettamiseenkin on hyvin vähän vain halukkuutta. AKTn piirissä on niin ikään tarpeellista pohtia yhteistä strategiaa yhdessä AKT-maiden kanssa, jotta voitaisiin taistella tällaista vaarallisen jätteen laitonta vientiä vastaan. Me tarvitsisimme järjestelmän, joka varmistaisi jätteen turvallisen käsittelyn kehitysmaissa mukaan luottona asianmukainen uuden aikainen jätteen käsittely- ja kierrätysteknologia. Seuraavaksi Edustaja Segedi. Tisztelt képviselőtársaim! A látszólag szigorú uniós veszélyes hulladékokra vonatkozó... Kiitoksia, puhemies. On aivan ilmeistä, että eu lainsäädäntö, vaikka se onkin kovin tiukkaa, käytännössä pitää sisällään monia porsan reikiä ja mafia esimerkiksi voi käyttää näitä hyväkseen. Myrkyllisiä jätteitä, kun ostaa ja myy, se on kannattavaa kauppaa. Jätteen kierrättämisen ja käsittelyn kustannukset ovat äh, niin korkeita, ja tähän liittyy niin paljon byrokratiaa, että houkutus laittomuuksiin on suuri. Hallinnollinen, hallinnolliset kustannukset ja jätteenkäsittelykustannukset tekevät laittomasta jätekaupasta kannattavaa bisnestä. Meidän täytyy taistella tällaista vastaan. Ja täytyy rohkaista myöskin yrityksiä hoitamaan jätteensä laillisesti. Muutoin täytyy ottaa asettaa tiukempia sanktioita ja tiukempaa valvontaa, jotta voidaan taistaa mafia vastaan. Seuraavaksi herra Mika Mikolasik. Seuraavaksi. Kiitos puhemies. Niin, kellohan tässä lähestyy puolta yötä ja hyvin vakava asia meillä on tässä nyt keskusteltavana, eli tämä skandalimainen jätteiden laivaus kehitysmaihin. On järkyttävää, että ka- ka- näin meidän aikanamme tällaista tapahtuu. Me luulimme, että ainoastaan Kaliforniassa voi tapahtua sellaista, että myrkkyjätteitä viedään muualle ja että ihmiset siihen sitten kuolevat muualla. Mutta on hyvin surullista, että myöskin Euroopan unionin maista lähtee tällaista jätettä e- Afrikkaan. Maat eivät voi puolustautua. Siellä on hyvin vaarallisia kemikaaleja. Siellä voi olla lyijyä ja elohopeaa ja minä haluaisin nyt sitten kannustaa, että komissaari, joka on luvannut meille jotain toimia, että näin tehtäisiin. Lasik. Kiitoksia. Lopuksi vielä edustaja McGuinness, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Euroopan unionissa on ongelma. Kansalaiset dumppaavat jätettä omallekin etupihalleen. Ja sitten sitä dumpataan myöskin kehittyviin maihin. Ja köyhien kohtelu tällä tavalla on kammottavaa. Kuuntelin huolella komission vastausta. Komissaari viittasi uuteen lainsäädäntöön. Usein me pistämme vain uutta lainsäädäntöä vanhan päälle ilman, että katsotaan, onko vanhaa pistetty kunnolla täytäntöön. Pyytäisinkin, että komissaari puuttuisi juuri täytäntöönpanoon. Monella alalla meillä ei ole riittävästi jäsenvaltioissa valvontaa, toimia tai valvojia varmistamassa sitä, että varastajat ei laittomasti viedä. Tästä on seuraamuksia ihmisten terveydelle ja turvallisuudelle ja myöskin ympäristövaikutuksia syntyy yksittäisestä pienistä. Tämä on moraalinen ja eettinen kysymys niin ikään. Mikäli kansalaiset olisivat tästä paremmin tietoisia, en usko, että kansalaiset tietävät tästä. Ehkä kansalaiset paremmin kiinnittäisivät huomiota siihen, mitä he ostavat ja miten he hankkiutuvat tavaroistaan eroon. Kiitoksia. Keskustelun päätteeksi vielä komission jäsen Mähnie. Mikrofon. niin minä sain ohjeet puhua lyhyesti. Niin, Rova McGuinness puhui tässä tärkeästä asiasta, moraalista ja etiikasta kansanterveyshuolena, luonnon monimuotoisuus ja tietenkin talous. Siksi minä äsken haluaisin sanoa äskeisille puhujille, että me olemme päättäväisesti toimimassa ja vaikutusten arviointi tutkimus siitä on aloite ja nyt komissio ehdottaa sitä, että EUn lainsäädäntöä vahvistettaisiin nimenomaan, että tämä kontrollitoiminta olisi parempaa mitä tulee jätteiden, laittomiin jätteisiin. Kaikkia näitä mahdollisuuksia tutkitaan ja lainsäädäntöä valmistellaan. Ja voin kertoa, että ennen tämän vuoden e, loppua komissio tulee esittämään ehdotuksia tämän keskustelun perusteella, joka täällä myöhään yöllä on käytetty. Kiitoksia. Dank, Herr Kommissar. Kiitoksia komission jäsenelle ja kiitoksia myöskin kaikille, jotka näin myöhään vielä olivat mukana keskustelussa. Tämä on parlamentaarisen työn kuninkuuslaji suorastaan, tällainen yöistunto.